przewodniczący! Witam Państwa. E, Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Ensinnäkin toivotan kaikki tervetulleiksi tähän istuntoon. Näin avaan istunnon. Tänään me keskustelemme ensimmäisenä kohtana meidän esityslistallamme Eurooppa-neuvoston päätelmistä kokouksesta 16. ja 17. joulukuuta 2010. Siinä kuullaan Euroopan neuvoston ja komission julkilausumat sopimusten nojalla. Me kuulemme tässä Euroopan neuvoston puheenjohtaja herra Van Rompäytä. Herra puheenjohtaja Van Rompuy, olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin toivottaa teille kaikille hyvää uutta vuotta. Toivotan sitä teille henkilökohtaisesti, toivotan sitä myös unionille näinä vaikeina aikoina. Viimeinen neuvoston kokous on jo mennyt ja minähän annan joka kerta puheenjohtajakokoukselle Eurooppa-neuvoston tulokset muutama tunti kokouksen jälkeen. Joulukuussa ensimmäisenä päivänä me keskityimme talouskysymyksiin ja sitten toisena päivänä ulkopoliittisiin kysymyksiin. Talouspoliittisissa kysymyksissä oli tärkeitä johtopäätöksiä. Me päätimme siitä, että perustamissopimusta muutettaisiin rajoitetusti, jotta saataisiin aikaiseksi mekanismi, jotta voitaisiin taata vakaus euroalueella. Me sovimme tästä jo lokakuussa, että tällainen sopimusmuutos tarvitaan. Minä olin konsultoinut Euroopan neuvoston jäseniä mahdollisesta sanamuodosta ja sisällöstä. Me sovimme tekstistä, jossa on kaksi lausetta, joka lisätään artiklan 136 sopimuksessa. Jäsenvaltiot, jotka ovat eurossa mukana, ähm, voivat äh, olla mukana vakaussopimuksen aktivoimisessa, jotta voidaan taata vakaus euroalueella. Jos tarvitaan taloudellista tukea, niin se tulee, se tulee olla riippuvainen tietyistä ehdoista. Ja tämä on erittäin tärkeä askel, kun me yritämme tehdä Euroopasta kriisi kestävämmän. Tämä ei koske ainoastaan laillisia kysymyksiä, vaan myös markkinauskottavuutta. Tämä ei kasvata unionin toimivaltuuksia ja me sovimme siitä, siksi olisi sopivaa käyttää yksinkertaistettua menettelyä. Ja nyt tarvitaan lausunto Euroopan parlamentilta, myös komissiolta ja Euroopan keskuspankilta. Toivottavasti me saamme tu- tukenne. Minun ei tarvitse muistuttaa, kuinka tärkeää on, että me toimimme mahdollisimman nopeasti ja joustavasti tässä kysymyksissä aikoina, jona markkinoiden haavoittuvuus on huolen aihe. Komite ja valiokuntanne ovat seuranneet tätä asiaa hyvin tarkasti varsinkin silloin, kun myös Task Force käsitteli näitä kysymyksiä. Minähän olin puheenjohtaja. Siellä oli myös seitsemän muuta valiokunnan puheenjohtajaa. Haluaisin kiittää puhemies Busekia myös siitä, mitä hän on tehnyt Euroopan neuvoston eteen ja hän on myös halunnut toimia nopeasti asian edistämiseksi. Teidän lausuntonne pohjalla Eurooppa-neuvosto voi sitten toimia maaliskuun kokouksessaan. Sitten sopimusmuutos täytyy hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa ja muutos tulisi astua voimaan viimeistään tammikuussa 2013 niin, että pysyvä mekö Nismi olisi sitten voimassa kesäkuussa 2013. Jo lokakuussa me pyysimme komissiota valmistelemaan tätä työtä. Siitä syntyi lausinto joka hyväksyttiin sitten 28. päivä 11. Mitä Euroopan vakausmekanismin tulee, se pohjautuu olemassa olevaan mekanismiin. Euroopan unioni tulee jatkossakin pitämään kiinni muiston kansainvälisen valuuttarahaston säännöistä. Ja sitten yksityisellä sektorilla päätöksiä tehdään tapaus kohtaisesti. Ja sitten lopuksi Eurooppa neuvosto keskusteli myös talouskehityksestä ja siitä, miten haasteita tulisi käsitellä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Keskuspankin mm, puheenjohtaja oli myös paikalla. Tämä keskusteli vahvisti sen, että jäsenvaltiot ovat yhtenäisiä, samoin myös toimielimet. Kaikki pöydän ympärillä olivat analyysistä samaa mieltä. Kaikki 27 tuli olla samaa mieltä, vaikka tämä koskeekin nyt siis 17 euromaata. Me haluamme siis yhdessä saada taloudesta kestävämmän kriisi tilanteessa, jotta saisimme aikaiseksi talouskasvua Euroopan unionissa. Tässä lyhyesti elementit, mitä tähän yhteiseen lähestymistapaan tulee. Kolme kohtaa, joita täytyy tehdä kansallisella tasolla Nämä on verokysymyksiä, kasvua tulisi stimuloida ja sitten nämä kaksi maata, jossa täytyy ottaa tarvittavat toimet käyttöön. Ja Kreikka ja Irlanti äh, ovat siis nämä maat. Ja sitten jäsenvaltioiden ja Toimielten täytyisi toimia myös yhdessä. Ensinnäkin Eurooppa-neuvoston pyytää, että muut toimielimet, ennen kaikkea myös parlamentti, että se pitäisi kiinni sopimuksesta, johon päästiin lokakuussa koskien task forcea ja vakausmekanismia ja makrotaloudellista valvontaa. Tämä on meidän yhteinen tehtävämme ja me sovimme uusista stressitesteistä pankkisektorilla, jotta saisimme aikaiseksi läpinäkyvyyttä tällä alueella. Meidän päämäärämme on selvä. Hallitusten ja valtioiden päämiehet euroalueella ja toimielimet ovat valmiita tekemään kaikensa, jotta euroalueen vakaus säilyisi. Ja me teemme työtä näiden elementtien kehittämiseksi. Sitten tapaamisemme toisena päivänä me keskityimme suht suhteisiimme strategisten kumppaneiden kanssa. Catherine Ashton esitteli sen, miten näiden kumppaneiden kanssa tulisi toimia. Ja kolme huippukokousta ovat olleet myönteisiä Huippukokous presidentti Obaman kanssa, jossa puhuttiin transatlanttisesta yhteistyöstä, työpaikkojen luomista ja turvallisuudesta, puhuttiin vihreästä kasvusta ja kyberturvallisuudesta. Sitten huippukokous presidentti Medvedevin kanssa, jossa sovimme äh, kahdenvälisestä sopimuksesta liittyen VTO-kysymyksiin. Ja sitten Intian pääministerin kanssa pidetty huippukokous jossa päästiin sopuun vapaakauppasopimuksesta. Toivottavasti se astuu vaimaan ensimmäisellä puoliskolla tänä vuonna ja myös puhuttiin kansainvälisestä terrorismista. Kaikki nämä kokoukset näyttivät sen, että kumppaneillemme Euroopan unioni ei ole ainoastaan talousunioni ja talousalue, vaan se on myös geopoliittinen kumppani. Euroopan neuvosto päätti myös antaa Montenegrolle ehdokasvaltion aseman. Länsi-Balkanin mailla on eurooppalainen vakaumus. Ja sitten Norsunluulan rannikosta myös keskusteltiin ja annamme selkeän viestin, että täytyisi kunnioittaa demokraattisia vaaleja. 4. helmikuuta Eurooppa-neuvosto tulee käsittelemään innovaatio- ja energiakysymyksiä, ennen kaikkea energiaturvallisuutta, energiavarmuutta. Ja maaliskuussa sitten tulemme puhumaan Euroopan talousarvion ohjausjaksosta. Siellä tullaan keskustelemaan meidän talouden tilanteesta ja siitä, miten tulisi toimia. Hyvät kollegat, me tiedämme, että meidän täytyy vahvistaa ja syventää taloudellista Ähm, koordinaatiota ja konvergenssia. Me teemme kaikkemme toimijaksemme näissä puitteissa ja varmasti me pääsemme yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Thank you, Mr. President. Kiitos herra puheenjohtaja. Nyt pyytäisin, että komission puheenjohtaja Varusu puhuu komission puolesta Tervetuloa parlamenttiin jälleen kerran. Olkaa hyvä, herra puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti, herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Viime vuonna meillä oli unionissa paljon vaikeuksia jo joulukuun neuvoston kokous osoitti, miten päättäväisiä me olemme tekemään mitä päätöksiä tahansa puolustaaksemme saavutuksiamme. Me sovimme ennen kaikkea siitä, että meillä on vakausmekanismi käytössä ja tehdään muutoksia myös sopimuksiin ja näin voimme tukea euroaluetta ja maita, jotka sitä käyttävät koko EUn tuki tueksi. Komissio hyväksyy muutoksiin se vielä ennen kevään huippukokousta. Me olemme varmasti myös tärkeässä asemassa, kun haluamme hakea tukea tälle muutokselle, joka on rajoitettu. Tämän myötä voimme vaihtaa vaihdetta. Komissio tekee valtiovarainministeriöiden kanssa läheistä yhteistyötä, että vielä viilata tätä vakausmekanismia ennen kevään huippukokousta, vaikkakin se onkin hallitusten välinen mekanismi. Se oli ainoa vaihtoehto, josta harkittiin. On tärkeää, että siinä noudetaan tarkalleen sopimuksia ja meidän vakaussääntöjämme niiden periaatteiden ja välineiden mukaan, jota käytetään budjettivalvonnassa. Päätökset liittyvät laajempaan kirjon toimenpiteitä, joita me olemme toteuttaneet lähestymistavassamme sekä kriisiin että sen seurauksiin. Me tarvitsemme kasvoja ja työpaikkoja. Eurooppa-neuvosto tunnusti tämänkin. Hallitusten ja valtioiden päämiehet euroalueelta ja eurotoimielimistä ovat tehneet selväksi, että he tekevät kaiken tarvittavan sen vakaamiseksi, että koko euroalueen vakaus säilyy. Tässä lainaan suoraan heidän tekstiään. He halusivat päättävästä toimintaan, että voidaan taata sen, että meillä on rahoitustukia riittävästi tämän vakausmekanismin myötä, kun se nyt on astunut voimaan. Nämä olivat siis viime neuvoston päätelmistä. Neuvosto vaati myös nopeampaa päätöksentekoa kesäkuun mennessä liittyen komission hallintotapasääntöihin viime joulukuulta. Ja meidän EU 2020-strategia ottaa myös samaan aikaan kestävää kasvua. Viime viikolla käynnistettiin myös tarkastelu, jossa tämä kaikki huomioon, mielestäni se on uraurtava, se osoittaa mihin suuntaan mennään ja, ja miten haluamme vahvistaa talouksiamme, jotka ovat toisistaan riippuvaisia. Hallinto on erittäin tärkeä mutta Tämä on nyt uutta hallintotapaa, jonka pitäisi olla se kattava jota tarvitaan kriisiin. Komissio on tämä tehnyt aivan selväksi myös vuotuisessaan kasvutarkastelussa. Keskitynkin siihen, koska olen sitä mieltä, että kun ajatellaan jo joulukuukin neuvoston päätelmiä, niin on hyvä aina katsoa eteenpäin. Mielestäni nyt on jotain uutta nousemassa. Taloushallinto on muuttunut, eikä se joudu pelkästään siitä, että federalistit sitä halusivat, vaan markkinatkin halusivat sitä, kansainväliset kumppanimmekin sitä halusivat. On kyse maalaisjärjestä. Me toteutamme sen, kuten on vaadittukin. Ohjausjakso edellyttää tiukempia finanssisääntöjä niin, että meillä on selkeä koordinaatio taloudessa. Meillä on myös ex ante yhteensovittamista, me keskustelemme toistemme politiikasta sekä taloudesta että finanssipolitiikasta, ennen kuin mitään hyväksytäänkään. Enää ei katsota vaan mitä voidaan korjata, vaan katsotaan eteenpäin. Ex anteläistymistapa on kaiken ytimessä, siksi se on niin historiallinen askel. Itse asiassa meille tulee eurooppalainen ulottuvuus myös kansalliseen budjettipolitiikkaan. Tästä eteenpäin voimme auttaa jo etukäteen politiikkaa, eikä arvioida niitä jälkikäteen tai oikeastaan niitä jälkikäteen Lopulliset päätökset tehdään tietenkin kansallisissa parlamenteissa budjeteista, se on aivan oikein niin. Mutta tämä uusi taloushallinto heijastelee rationaalivastausta uuteen todellisuuteen, kun nähdään, missä määrän ollaan toisistaan riippuvaisia euroalueella ja koko Euroopan unionissakin. Siksi maa pitäisi pystyä tekemään päätöksiä, kun se tietää, mitä naapuritkin tekevät. Voidaan jakaa tietoa, se vahvistaa myös kansallista valtaa, siitä siinä ei valtaa viedä keneltäkään. Tämä arvio on yksi osa tätä prosessia. Saada aikaa lisää vakautta. Uudistuksia ei saa viivästyttää, vaan nopeuttaa kasvutoimenpiteitä. Ensinnäkin täytyy, täytyy saada vakautta finanssipolitiikassa ja saada tilit kuntoon. Muuten ei luottamus palaudu talouteen. Ja jos ei luottamus palaudu, niin vaarana on pysähtyminen taloudessa ja kaikki ne kielteisine sosiaalisine seurauksine, varsinkin ajatellen työllisyyttä. Mutta meidän täytyy tähän lähestyä järkiperäisesti. Finanssipolitiikan vakautuminen ei tarkoita velan lisäämistä niin, että vain kulutetaan. Joillakin alueilla, koulutuksessa, innovaatiossa, uudessa ja energiamuotoissa löytyy hyviä ehdokkaita priorisoinnille. Katsauksen toinen viesti on rakenneuudistukset ja saadaan uusia työpaikkoja. Me haluamme kasvua niin, että syntyy työpaikkoja. Ja tätä myöten toteutuu muukin. Jäsenvaltio täytyy keskittyä nyt työmarkkinauudistuksiin tänä vuonna, että voidaan poistaa esteet ja saada lisää työllisyyttä. Ihmiset on saatava työhön uudelleen niin, että työhön palaaminen on houkuttelevaa. Me tarvitaan uusia eläkejärjestelmiä niin, että työttömät eivätkään jää ilman tukea, kun he ovat ilman työtä. Rakenneuudistukset eivät tarkoita sitä, että sosiaalisuojan tasoa lasketaan. Sitä se ei tarkoita, mutta kuitenkin ne, jotka nyt ovat poissa työmarkkinoilta, varsinkin nuoret, tulisivat uudelleen työmarkkinoille niin, että meillä olisi uusia kannustimia joissakin maissa, kun joskus jopa hyvin aikoina tilastot ovat huonossa jamassa. Tällainen tilanne ei saa jatkua. Kaikki tietävät sen. Kun meillä on yhä enemmän kansallista kilpailua, niin me voimme säilyttää sosiaalisen markkinataloutemme, jos me sopeudumme. Kolmas tärkeä viesti vuositarkastelussa on nopeuttaa niitä toimenpiteitä, jotka lisäävät kasvua. EU 2020 ohjelma tässä keskeisessä asemassa täytyy keskittyä toimenpiteisiin, joista on taloudellista hyötyä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä niin, että ne pystytään hyväksymään suhteellisen nopeasti. Investoidaan alueisiin, joista saadaan kasvua käytetään kaikkia mahdollisuuksia yhteydessä energia, liikenne, IT-rakenteet, myös rahoitusta uusille aloille, kuten muun muassa joukkovelkakirjalainoihin. Ja Dohaan kierros täytyy saada päätöksiä myös niin, että saadaan vapakauppasopimuksia tärkeimpien kumppaneiden kanssa. Se täytyy näkyä myös monivuotisissa ohjelmissa. Me tarvitsemme kasvua seuraavassa budjetissa. Hyvät naiset ja herrat, taloutemme ovat nyt alkamassa menemään oikeaan suuntaan. Me, reaalitalous menee myös eteenpäin. BKT on kasvamaan päin puoli prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna jo toista prosenttia. Selvästi on nähtävissä tämä ollut viime kuukausina. Myös työllisyysnäkymät ovat kohentuneet. Ja me näemme, että julkinen velkakin on pienenemään päin. Kiitos toimenpiteiden jotka on hyväksytty. Siellä joskus kasvukin on ollut tukena. Eurooppalainen alijäämä laskee 6,8 prosentista tänä 4,4 prosenttiin BKT 2012 noin keskimäärin. Mutta jotta voitaisiin huokaista helpotuksesta ja levätä laakereilla, niin se olisi kyllä paha virhe, koska maailma on muuttunut. Enää ei voida palata vanhoihin tapoihin ajatella. Jos me nyt toimi, kun tiedämme mikä kriisi tässä on takana, sitten integraation, niin milloin sitten jäsenvaltiot ovat valmiita ryhtymään toimenpiteisiin talouspolitiikan tekemiseksi siten, että se on tavoitteiden mukaista? Jos emme me Euroopan tasolla tätä tee ja rohkaise heitä tekemään näitä päätöksiä, niin kuka sen tekee? Vain selittämällä velkaamme ja vakauttamalla finanssit pääsemme kriisin hallinnasta kasvun tukemiseen. Ei minkälaisen kasvun tahansa tukemiseen, vaan kestävän osallistavan kasvun tukemiseen. Se edellyttää rakenneuudistuksia. Me olemme jo usean vuoden peräänkuluttaneet niitä, niin että se koskee kaikkia rakenteita. Meidän täytyy myös hintoja laskea, lisätä mahdollisuuksia uusille työpaikoille innovatiivisin tavoin. Minä uskon, että meillä on vastuu tämä tehdä kansalaisten hyväksi. Vuosikatsaus antaa suuntaa. Nyt täytyy sitoutua vakavasti kunnolliseen talouspolitiikan koordinaatioon, yhteiseen eurooppalaiseen taloushallintoon. Kaikkien kansalaisten hyväksi kiitoksia teidän huomiostanne. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Seuraavaksi kansanpuolueen ryhmän puolesta puheenjohtaja Doll. Président du Conseil, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président de la Commission, le dernier Conseil européen l'a bien montré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 Me olemme vaikeissa olosuhteissa ja se edellyttää tiukkaa hallintoa. Muutoin enää ei voida kassan kautta edes käydä, jos näin voi sanoa. Me tarvitsemme myös kasvulle ja työllisyyden hyvät olosuhteet, tästä mainittiin myös. Ja saata päätökseen sisämarkkinat koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioon täytyy satsata enemmän. Minun ryhmäni toivoo, että tässä suositaan yhteisölähestymistapaa eikä hallituksen välistä lähestymistapaa. Kaikilla näillä aloilla – yksinkertaisesti siitä syystä, että se on tehokkaampaa ja paljon kestävämpää. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, minä haluaisin vakuuttaa teille, että uudistus sopimusten osalta saataisiin mahdollisimman nopeasti päätökseen ja mahdollisimman liukkaasti. Ja budjettikeskustelu vasta alkamassa ja minun ryhmäni edelleen haluaa, että tässä mietitään uudelta pohjalta tulevina vuosina julkistaloutta Euroopan unionissa niin, että saadaan kasvulle ja työpaikoille hyvät olosuhteet. Hyvä komission puheenjohtaja. Nyt kaikki pannaan peliin, mutta ei saa pelätä, kuten olen todennut useaan otteeseen. Mietitään pari kolme ajatusta, pari prosenttia, viisi prosenttia ja katsotaan, miten täytyy tehdä, jotta päästään Euroopassa tästä ohjelmasta, jossa olemme. Ei tässä voida leikata Euroopan menoja, ei niin paljon työpaikkoja luoda. Ei tässä tarvitse enemmän kuluttaa, mutta enemmän varoja tarvitaan. Hyvä Barroso ja Van Rompuy, älkää peljätkö takia. Tehkää meille esityksiä ja valtion ja hallituksen päämiehet parlamentin kanssa joutuvat miettimään no, oikea ratkaisu, mutta ainakin, että olisi jotain esimerkkiä käytettävissä. Kiitos. President. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Stephen Hughes, SD-ryhmän puolesta. Thanks Kiitos, puhemies. Joulukuun Euroopan neuvoston kokous sai aikaan poliittisen sopimuksen jatkuvan kriisin ratkaisemisen mekanismista, mutta ajatellen markkinareaktioita joulun jälkeen on uusia epäilyksiä Portugalin, Espanjan ja Belgian maksukyvystä. Ehkä tässä on tullut liian vähän, liian myöhään ehdotettu Euroopan vakautusmekanismi itsessään herättää uusia kysymyksiä rahoitusmarkkinoilla ja olemassa oleva rahoituksen vakautusmekanismi katsotaan nyt riittämättömäksi. Jälleen kerran hukattiin tilaisuus. Joulukuussa parlamentti lähetti selkeän viestin neuvostolle eurojoukkovelkakirjoista, mutta ei ole tullut mitään rakentavaa vastausta ei neuvostolta eikä komissiolta. Mutta vuodessa 2008 on ollut jatkuvaa epäröintiä, sisäistä väittelyä jäsenvaltioiden instituutioiden välillä ja aina on ollut liian myöhäinen tulos, aivan liian vähän, liian myöhään. Ja ajatellen taloudellista ja rahoitushaasteita, jotka tällä hetkellä ovat nähtävissä, meillä ei ole välineitä, jotka me tarvitsisimme, ne eivät ole riittäviä tai niitä ei ole olemassa. Toimintemme päätöksentekomenetelmät ovat mutkikkaita, niistä puuttuu demokratiaa ja taloudellisen politiikan strategia on jakautunutta ja tehotonta rahoitusmarkkinat eivät pelkästään ylläpidä painetta meihin korkeiden velkojen ja vajeiden vuoksi, puheenjohtaja Barroso, vaan myös, koska ne haluavat kompensaatiota riskeistä, joita ne ottavat, antaa lainoja hankkeille, jotka eivät näytä toteutuvan. Mikä pitää eurovyöhykettä koossa tänään? perusteisien eh, unelmako vai painajan, joka on vaihtoehtona, nimittäin koko järjestelmän romahtaminen? Meidän täytyy käsitellä kriisiä niin, että emme aja eh, eurooppalaista hanketta kokonaisuudessaan umpikujaan. Ajatellen instituutioita, jotka ovat nostamassa esille muutetusta perustuslakisopimuksesta, tarvitaan lisää poliittista integraatiota. Jälleen kerran tätä taustaa vasten olen järkyttynyt puheenjohtaja Barroso siitä, että komission hyökkäys sosiaalista Eurooppaa vastaan ja se, että puututaan kansallisiin työmarkkinoihin, kuten esimerkiksi Irlannin tapauksessa, kans, vuotuinen eh, jaksosävitys on hyökkäys pitkään olleiden vakiintuneita työntekijöiden oikeuksia vastaan ja ylipäätään työsopimuksien järjestelmää vastaan. Ja jos tämä vakiintuu Euroopan neuvostossa, se on strategia, joka on pahin mahdollinen tässä tilanteessa, joka nyt on olemassa. Se ei pelkästään osoittaudu tarulliseksi järjettömyydeksi, vaan se tulee vahingoittamaan eurooppalaista hanketta. Minä todellakin olen huolissani tästä eurooppalaisesta hankkeestamme. Eurooppalaisilta viedään mahdollisuus reagoida asioihin viimeiseen saakka Meidän täytyy katsoa, että mahdollisuus siihen, että tapahtuu epäonnistumista. Ja tätä kautta te annatte ammuksen herra Faragelle hänen liittolaiselleen, niin nyt täytyy toimia ennen kuin se oli jo myöhäistä. Kiitoksia, hyvä kollega. Rova Silvi Goulard, alderyhmän puolesta. Kiitoksia, herra puhemies. Herra puheenjohtaja, viime joulukuun päätelmistä kaksi kommenttia. Ensinnäkin muistuttaa siitä, että kriisi on aiheuttanut aika eri perustavanlaatuisen vaikutuksen EUn. Ensinnäkin olemme oikeudellinen yhteisö, alusta alkaen olleet, ja kun se on oikeusyhteisö, niin säännöt ovat tärkeitä. Nyt ei ole kyse siitä, että ei kyseenalaisteta säännön noudattamista, mutta kun on näin syvästä kriisistä kyse, kun kuten herra puheenjohtaja totesi, myös talouskatsauksen osalta nyt tarvitaan toimintaa eikä juridiikkaa. Totesitte, että tarvitaan sopimusten korjaamista markkinoiden vakauttamiseksi. Mutta jos sallitte, niin minusta vaikuttaa siltä, että lokakuisen kokouksen jälkeen markkinat nyt eivät kovin vakuuttuneita olleet. Siis miettikääpä tarkkaan, mitä teette markkinoiden hyväksi. Mutta mitä sitten tapahtuisi, jos tämä uudistus ei toteutuisikaan? Minä tulen maasta, joka on kärsinyt traumaattisia kokemuksia näistä kielteistä vaikutuksista. Te olitte itsekin jo silloin virassanne, olitte jo paikalla. Täytyy miettiä, mitä käy, kun markkinoihin viitataan. Sopimuksia täytyy muuttaa. Sitä määrän vuoksi kaikki täytyy tehdä. Sitten odotetaan, että niin tapahtuu Totta kai te haluat yksinkertaistetun menettelyn. Toivon, että se menee läpi. Mutta jos se nyt läpi menee, niin markkinat ehkä rauhoittuvat, mutta kansalaisten mieli ei rauhoitu. Tämä toiseksi. Turhaa melua tyhjästä. Sopimuksia rukataan oikeudellisen kysymyksen korjaamiseksi. Ei niin, että kansalaisille saataisiin vastauksia, joita he odottavat. Mekin olemme täällä ihmisiä, jotka tekevät työtä samoissa asioissa. Me olemme samaa mieltä siitä, että jatkuvasti täytyy tehdä työtä, mutta sitten kesken taivalta sanotaan, että tätä muutetaankin. Mitä muutetaan? Mitä ihmisille sanotaan, kun muutetaan sopimuksia taas, kun muutenkin juridiikka on raskasta ja sisällön osalta ei mitään muuteta, niin että EU 2020 olisi jotakin vakavaa, ei kasvun eikä työpaikkojen hyväksi. Tämän lisäksi joulukuuden neuvoston kokous haluaa nopeuttaa työtä. Hyvä. Nopeutetaanpa sitten. Haluaisin, että neuvostokin nopeuttaisi. Parlamentti on jo oman mietintönsä laatinut. Hyvin yksinkertaisesti päästään eteenpäin niin, että, että lähennytte meidän kantoihimme suuntaan ja vietintä yhteismäätösmenettelyn mukaisesti. Niin, minä olen lopettanut herra puhemies. Aika, kiitos. Äh, madam, madam yhteispuheenjohtajaa vihreästä ryhmästä Rebecca Arms. Ja, vielen Dank, Herr... Kiitos puhemies. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy. Se, mitä muistan viime Eurooppa-neuvoston kokouksesta, sitä te ette ottaneet esille ja siksi minä tässä vedän myös eri johtopäätöksiä. Minä muistan, että kokouksen aikana Brysselissä Moodysian tilanne heikkeni, heikkeni, tämä me kaikki näimme, eli havaitsemme sen, mitä ongelmia meillä on ollut kriisin suhteen ja minkälaisia epäonnistumisia meillä on ollut. Ja kun tässä verrataan lukuja kansainvälisiin lukuihin, niin tässä voidaan vaan ihmetellä, miten menestyksekkäästi spekuloidaan euroa vastaan. Maa, jolla on paljon suurempia ongelmia, USA nimetään suurempia ongelmia kuin Portugalilla tai Espanjalla. Ja siihen ei kiinnitetä lainkaan huomiota tämän hyökkäyksen yhteydessä, kun mm, puhutaan spekuloista euroa vastaan. Ja nyt olemme aloittaneet uuden vuoden. Meillä on pöydällä uusia ongelmia. Se, mitä me ennustimme kokouksen aikana, että se ei ole riittävää, mitä päätettiin, niin eh, siitä tulisi tänään täällä keskustella. Ja me varmasti kaikki olemme havainneet sen, että monissa Euroopan maissa on ongelmia, on valtavia velkataakkoja, myös yksityistä velkaa, mutta myös julkista velkaa, jota ei voi enää puolustaa. Monet maat Euroopan unionissa eivät selviä tästä enää omin voimin, eli miten jatkamme. Meidän käsityksemme on, että että valtion velan vähentäminen, niin kuin joissakin maissa nyt toimitaan, niin kuin Euroopan unionissa on vaadittu, niin se ei tule riittämään yksin. Ja tässä todellakin nämä maat jo joutuvat hyväksyttävän rajoille. Tässä täytyy nyt sopia uudestaan siitä, miten tämä voi toivia hyväksyttävällä tavalla. Esimerkiksi kehitys Unkarissa. Se todellakin on hälyttävää. Tässä voidaan nähdä se, jos, mitä tapahtuu, jos jako Euroopan unionissa on epäoikeudenmukaista. Eli oikeudenmukaisuuteen täytyisi valtion velan yhteydessä kiinnittää paljon enemmän huomiota pankkisektorirakennetta täytyy muuttaa. Me emme ole vakuuttuneita siitä, että kun pelastetaan kuolleita tällä alalla, niin voidaan oikeuttaa se, että velkataakkaa vain suurennetaan. Ja haluan painottaa sitä, mitä Silvi Goulart sanoi. Me tarvitsemme myös ajatuksia sen suhteen, miten Green New Dealin suhteen voimme tulevaisuudessa toimia tässä kriisitilanteessa Todellakin Eurooppa on aivan ihana alue ja meidän täytyy todellakin pitää sitä yllä. Kiitos. Ähm. Konservatis... Kiitos sitten ECR-ryhmän puolesta. Herra Timothy Kirkhope. Presidents. Hyvä puhemies, puheenjohtaja. Euroopan neuvosto teki hyvin tärkeitä päätöksiä kriisien tulevasta hallinnasta, mutta puheenjohtaja Barson tavoin oli yhtymään sitä, että pohjalla oleva ongelma on. Olemassa on päästävä budjettikuriin ja joidenkin valtioiden täytyy tuollakin ryhtyä vakaviin taloudellisiin uudistuksiin. Yhtenäisvaltion alueella jäsenvaltiot eivät enää voi tehdä devalvointia ja sen sijaan täytyy uudistaa taloutta, että niistä tulisi kilpailukykyisempiä. Tämä on pinnalta katsottuna hyvin hyvän näköinen ehdotus, mutta se ei kuitenkaan näytä toimivan. Jotkin jäsenvaltiot ovat pystyneet löytämään muita ratkaisuja taloutensa eh, kohentamiseen keinotekoisesti ja samalla ottaneet lisänneet luottoa, koska on ollut luonnottoman alhainen korkotaso, ja ne ovat kuitenkin kestämättömällä tavalla lisänneet eh, lainattuja julkisia varoja ja aiheuttaneet vajeen budjettiin. Tietysti täytyy löytää ratkaisuja, joilla voidaan löytää näiden politiikkojen seurauksilla. Meidän täytyy myöskin sitoutua taloudellisen, talouden uudistamiseen, laajentaa työmarkkinoiden joustavuutta, luoda työpaikkoja, avoita markkinoita ja poistaa esteitä kaupalta ja saada lisää yksityistä investointia, jotta saamme vähennettyä julkisen sektorin varojen käyttöä. Hallituksen suunnan mitan puuttuminen talouteen on väistämätöntä, mutta meidän ei pidä kuitenkaan sekoittaa tätä lopulliseen ratkaisuun. Tärkeää tukea menestyksekäitä yrityksiä, jotka toimivat kilpailukykyisillä markkinoilla, jotka saavat aikaan palveluita kuluttajille ja saavat aikaan tuovaikkoja. Tästä syystä Eurooppa 2020 strategia ja yhteismarkkina-asetus ovat hyvin tärkeitä ja ne tarvitsevat riittävästi huomiota. Haasteet ovat korkeilla, kun me käsitämme tätä välitöntä kriisiä. Muut maat kautta maailman, joilla on sellaisia poliittisia jotka ovat hyvin erilaisia kuin meidän tavoitteemme, ovat päässeet eteenpäin. Jos me emme pääse eteenpäin tästä kriisistä edistyksellisellä tiellä, me tulemme häviämään, jolla on seurauksia meidän arvojen edistämiselle ja todellakin koko planeetan tulevaisuudelle. Thank you. Mm. Kiitoksia teidän puheestanne. Guerna puolestaan Joe Higgins. Permanent financial Tämä jatkuva vakausmekanismi käytännössä ei ole mitään muuta kuin yksi väline lisää, jolla tuetaan tärkeimpiä pankkeja Euroopassa, kun korjataan niiden omia virheitä rahoitusmarkkinoilla. Mekanismin myötä koko työväenluokka Euroopassa kärsivät tästä pankkijärjestelmän romahtamisesta ja kriisi on kapitalismin vetämään. No niin, mestarit Rompäy ja Barossa tähän asti et ole mitään kertoneet. Mikä on moraali siinä, että miljardeittain yksityistä omaisuutta siirretään, huonoa velkaa, pankkia spekulaattorin taskusta Irlannin kiinteistömarkkinoille ja näin se joutui irlantilaisten harteille, joilla oli mitään osa arpaa siinä. Ei tässä mitään pelasteta, vaan te ja IMF puututte Irlannin toimiin ja sen mekanismin myötä siitä tehdään veromaksassa Irlannissa pelkästään vasalleja ja elintaso vain laskee. Te mukaan olette demokraatteja, mutta te olette orjuuttaneet palkansaajia markkinoiden palveluun. Ja teidän mekanisminne on pelkästään ikävä väline, jota markkinoidet hallitsevat. Ja me vaadimme vasemmistossa Iranissa, että tästä tehdään kansanäänestys ennen kuin oli liian myöhäistä. EFD Ryhmän puolesta herra Farage. What is the most... Kiitos. Mikä on yleisemmin käytetty sana, kun puhutaan eurosta? Se ei ole epäonnistuminen, vaan vakaus, eikö olekin? Kaikki sanoivat, että kun sanomme euron, niin saamme vakautta. No, kymmenen vuotta myöhemmin on kuitenkin täysin kaoottinen tilanne ja kuitenkin puhutaan vakaudesta. Herra Barroso käytti sanaa vakaus, Van Rompuy. Ikään kuin taputtaisimme itseämme selkään, vaikka todellisuudessa Euroopan keskuspankki käyttää veronmaksajien rahoja velkoinsa maksamiseen. Se, että te vakuuttelette, että kaikki on hyvin, se ei toimi Portugalissa on ongelmia, kansalaiset eivät enää tue valuutta ja taistelu Espanjan puolesta ei ole edes vielä alkanut. Malli on täysin epäonnistunut ja kuitenkin te haluaisitte kasvattaa tätä vakausrahastoa, joten EKPn ohella tekin voisitte vielä Äh, lisätä tätä äh, velkatilannetta. Tässä todellakin nyt äh, kuljetaan kohti verounionin. Eli puhutaankin nyt sitten vain velkaunionista eikä Euroopan unionista koska muuten tässä joudutaan talousvankilaan Etelä-Euroopassa. Ja Pohjois-Eurooppa maksaa ikuisesti valtavia laskuja ja korkoja, jotka ovat aivan liian korkeita. Ja nyt on päästy siihen tilanteeseen, että ei oikeastaan ole mitään väliä, mitä te sanotte. Kukaan ei teitä usko, kansalaiset eivät teitä tue. Minä toivon ja rukoilen, että markkinat murtavat teidät. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Madlenaar sitoutumattomien puolesta. Eh, voorzitter, geachte Europese leden. Eh, Kiitoksia, hyvät parlamentin jäsenet. Nämä kauniit, tyhjät sanat Barroson suulla osoittavat, että tässä heikot vas- maksavat rikkaiden puolesta. Tässä mennään samaan suuntaan. Miten näitä maita oikein voidaan auttaa? Ei sitä oikeastaan edes sanota kunnolla vaan tässä hollantilaisilta viedään rahaa niin, että he voivat maksaa sitten heikkojen jäsenvaltioiden virheet maksaa. He ovat käyttäneet vilpillisiä keinoja puolestaan. Tämä on pelkkää tyhjää puhetta, että te kerro, miten tämä kaikki toteutuu. Miksi ette voisi laatia sellaista käsikirjoitusta, että Kreikan kaltainen maa voisi palata käyttämään omaa vanhaa valuuttaansa? Minulle tulee tällainen ainakin mieleen, monen muukin taloustieteilijän mieleen, ehkä se olisi paras vaihtoehto. Entäpä sitten pysyvät työpaikat? Kuulemma se saadaan aikaan siten, että hallitukset kuluttavat vähemmän. Näin tehdään Alankomaissa, mutta Euroopan komissio ei enemmän käytä, vaan haluavat vielä kasvattaa EU-budjettia 6 prosentin verran, ja hollantilaiset maksavat senkin taas. Tässäkin teidän uskottavuuten on nolla lukemissa. Hollantilaiset kansalaiset siis maksavat kaiken lystin heikossa jäsenvaltioissa ja me joudumme maksamaan 27 miljardin velat ja se maksetaan Euroopan unionille. Rahaa menee sitten heikkoisiin talouksiin, kun samaan aikaan kuitenkin meidän pitäisi säästää ja vähentää kursseja. Kiitoksia. Täällä tuli hiukkasen myöhässä herra Tarjitsille sininen kortti. Haluatteko vielä vastata? Puheenjohtaja Tarjits, täällä oli kollegani sitten sininen kortti. Uh, normally I use my... Niin tavallisesti käytän äidinkieltäni, mutta, mutta ainakin joskus on hyvin huvittavaa kuunnella herra Faragea, koska hän tietää kaikki vastaukset, hän esittää kaikki kysymyksetkin itse. Mutta vaihtoehto herra Farage jos meillä on 16, 17, 20 eri valuuttaa, niin kuin meillä oli 90-luvulla, kun punta romahti, olisiko se ollut parempi? Olisiko se parantanut tilannetta Euroopassa tällä hetkellä? Yksikään taloustieteilijä, herra Frage, ei olisi yhtä mieltä tästä. Ette te voi sanoa, että me elämme menneisyydessä me käsittelemme nyt aiheita, asioita, jotka koskevat Eurooppaa tänään. Ja te, herra Farage, te ette koskaan vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät siihen, miten käsitellään tätä tilannetta nyt ja tulevaisuutta. Te aivan liian nopeasti vastaatte itse esittämiin kysymyksiin. Did say a decade ago that you could not... Dick Sayer totesi vuosikymmenen sitten, ettei kaikkia voida panna samaan syssyyn jos ajatellaan historiaa, niin huomataan, kun ihmisen pannaan yhteen, pakottaen yhteiseen valuuttaan, kun hallitukset muka tietävät paremmin kuin markkinat, niin hallitukset aina häviävät. Kysytte minulta, mikä on minun ratkaisuni tänä päivänä, niin se on yhtä yksi, hyvin yksinkertainen Kreikka, Portugali, Irlanti eivät sovi euroalueeseen. Ja Van Rompuy hänenkin pitäisi osata johtajuutta niin, että olisi B-suunnitelma niin, että maat voisivat palata omaan valuuttaansa, devalvoitaisiin ja näin olisi mahdollisuuksia. Tämän politiikan myötä heidät vain tapetaan. Um, other speakers. Muut puhujat. García Margallo. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Joka tahansa, joka lukee lehtiä tänään, äh, huomaa, että olemme sellaisessa velkatilanteessa ja eurooppalainen vastaus on tällaisia erillisiä ratkaisuja eikä mitään johdonmukaista. Nyt meillä on pöydällä eurooppalainen talousarvion ohjausjakso, hallinnon valvotajärjestelmä ja riisiratkaisut ja euro, joilla on katsottu, että voitaisiin myöskin ratkaista näitä velkakysymyksiä ja ajattelen sitä shokkia, joka on koskenut Euroopan investointipankkia. Ja nämä ovat niitä ehdotuksia, joita on tehty, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Ensimmäinen asia, jota on lisätty, on se, että kaikki tämä kootaan, pitäisi koota yhteen ja tämä aikaan lopullinen äh, asiat sitä kansalaisille. Tässä pitäisi olla kuitenkin eurooppalainen suunnitelma, suunnitelma, joka ei jaa Eurooppaa kahteen osaan. Vaikka puhumme Euroopasta, jolla on kaksi nopeutta, ja pitäisi olla yhteisiä tavoitteita, budjetti, kuri, kaikkialla missä se on tarpeen, ja talouden kasvu, jotta päästään kriisistä, jossa tällä hetkellä olemme. Yksi pelastusmekanismin äh, liittyvä asia oli eräs julkilausuma, jossa myöskin yksityiset äh, investoijat joutuisivat osallistumaan näihin pelastustoimiin. Ja tähän reagoi myöskin äh, keskuspankin johtaja Van Rompuy sanoi, että seuraavassa tapauksessa tapaustapaukselta toimitaisiin millä kriteereillä, miten ja mitä ovat kansainvälisen valuuttarahaston politiikan eh, kriteerit. Kansainvälinen poli- valuuttarahasto on tehnyt tämän tyyppisen ratkaisun toim- parasta toimia Argentiinassa vuonna 2003, maa, joka vieläkään ei ole eh, selviytynyt tilanteesta euro on herättänyt monia kysymyksiä, minäkin haluaisin analysoida niitä. Jos on sellaiset markkinat kuin Yhdysvalloissa ja on reservi, joka mahdollistaa sen, että keskuspankit voivat käyttää omia reservejään. Ja lopuksi haluaisin haluan lopettaa, että tämä on kasvu. Beres. Rouva Beres, puolitoista minuuttia. Herra puhemies, te hyväksyitte, että niin kutsuttujen viisaisten ryhmää johtaisitte. Siellä on ministereitä, joten velka on huonossa jamassa. Voitaisiko ryhmä myös perustaa, kun ajatellaan tätä kakofoniaa, joka keskustelussa on vallalla, Trichén, Barroson, Merkelin tai markkinoiden kesken, niin sanoitte, ettei se ole mikään viisasteryhmä ollut. Te olette halunneet, että eurokriisiä hoidettaisiin, mutta tässä täytyy myös euroa hoitaa kansalaisten hyväksi eikä spekulaattoreiden hyväksi. Te olette hyväksyneet myös, että nyt sopivalla tavalla rukataan sopimuksiakin, vaikkakin puheenjohtajakokouksemme tietää sen, ettei se ole välttämätöntä ja euroryhmän puheenjohtajakin sen on vahvistanut. Kuitenkin puheenjohtajat tai puheenjohtajat, tässä on nyt me, ollaan menossa taipaleelle joka johtaa siihen, että on liian vähän liian myöhään. Kun sitten joskus tarvitaan parlamentikin viisautta, niin ehkä valmistelukunta voisi korjata sopimuksia niin, että voitaisiin myös harmonisoida verotusta, miettiä yhteistä valtiovarainministeriötä niin, että yhteisesti velkaa hoidettaisiin niin, että työpaikat olisivat talouspolitiikan ytimessä. Ja jos ette halua korjata sopimuksia, niin otetaanpa sitten härkää sarvista ja ruvetaan pakolla hoitamaan euroalueita niin, että vastuuta kannetaan näissä maissa, eikä anneta pelkästään tämä markkinoiden vallassa kellua. Kiitoksia. Martin Callanan, puolitoista minuuttia. Thank you, uh, Mr. Kiitos puhemies. Euroopan taloudelle Euro on ollut tärkeä, mutta me emme luen kiitos ole mukana, mutta jostakin asioista olen kuitenkin samaa mieltä. Euroalueen maiden täytyisi itse olla vastuussa omista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Artikla 122 on sopimaton, mitä tähän mekanismiin tulee. Nämä eivät ole luonnon katastrofeja. Mutta kun valmisteltiin tätä mekanismia, joka astuu voimaan ehkä vuonna 2013, unohdimme sen, että me olemme kriisissä edelleen ja tilanne on vaikea monissa maissa. Portugali joutuu ongelmiin, ehkä Espanja, mahdollisesti myös Belgia. Mutta mistä minä olen huolissani on se, miten se vaikuttaa demokratiaan näissä maissa, koska näitä maita suojellaan taloudellisesti, niitä johtavat herrat Barroso ja Van Rompuy. Tässä täytyisi ei oteta huomioon ollenkaan maan omaa talouspolitiikkaa. Bryssel johtaa niitä ja kansainväliset toimielimet johtavat niitä. Kun kriisi on ohi, meidän täytyy katsoa, että saamme demokratian aikaiseksi taas näissä maissa ja jotta maan kansalaiset sitten myös voivat myös johtaa maan taloutta. Kiitos. Thank you, colleague. Kiitos kollega. Kollega Miguel Portas, minuutti. Muito obrigado, senhor presidente. Ah, puhemies, kiitos. Politiikassa on järkeviä toimia, epäonnistuneita toimia ja toimenpiteitä, jotka eivät näytä kauniilta. On hyvä järkevää, että Eurooppa sanoo, että on olemassa julkista velkaa, vaikka se ei miellytäkään Rova Merkeliä. On järkevää, että Eurooppa voi käyttää osaa valtion velasta, vaikka se ei miellytäkään Rova Merkeliä mutta ei ole kaunista se, mitä julkisuuteen on tihkunut sen seurauksena, että valuutarahasto kenties on mahdollisuus osan veloista, jotka on otettu, että ne siirrettäisiin yksityisille pankeille. Nyt Portugalissa on niin, että nämä samat yksityiset pankit vedetään mukaan rahoitukseen. Minulla on nyt yksi kysymys herra Van Rompaille onko nyt niin, että Euroopan unioni pitäisi muuttua ihmekoneeksi pääomalle, jos yksityiset velat muuttuvat julkisiksi veloiksi, miten ne voidaan sitten selittää eurooppalaisille veronmaksajille, eurooppalaisille eläkeläisille, että he joutuvat nyt vastaamaan veloista, joita ovat aiheuttaneet yksityiset pankit? Borgezio, minuutti. Kiitos puhemies. Yhdysvalloissa on laki Fedin määräämä, että miten paljon pankit ovat antaneet satoja miljardeja tämän pelastamisen hyväksi. Haluaisin, että meillä olisi myös yhtä avoimet kriteerit myös täällä. Täällä on ilmeisesti pankkilomparit sen verran vahvempia. Kuitenkin tässä puututaan vavaiden maiden tahtoon tehdä mitä haluavat. Vahvat hallitsevat. Teknisesti meidän täytyy todeta kuitenkin, että euro on valuuttana lähes konkurssin partaalla. Miten edes voidaan pakottaa sitä käyttämään maissa, joissa talous on kovin heikko? Onko tämä hyväksyttävää rahapolitiikkaa, joka keskittyisi näihin hyvin erilaisiin korkotasoihin. Trichet itse, joka on varoittanut tästä vaarasta myös, että yksi syy pääoman lisäämiseen on se, että riskinä on se, että ei ole enää lainaa tarjolla. Ja tämä johtaisi taas uusiin vaikeuksiin pankeissa ja heikkenemiseen. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Kasulides, puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. Poliittinen viesti Eurooppa-neuvostolta oli medialle ja markkinoille, että toimielimet tekevät mitä tahansa puolustaakseen euroa ja euroaluetta. Ihan sama, mitä keskusteluja käydään ja vakautta rahoitusvälineen tulee kaksinkertaistua ja ostaa joukkovelkakirjoja. Meidän ajatuksemme, nämä ajatukset on otettu, tai siis ei kyseenalaisteta, että tämä hyväksyttäisiin kaikissa maissa. Ainoastaan pohditaan sitä, että koska tämä otetaan käyttöön. Kaikki, mitä tarvitaan, niin EU tulee ottamaan sen käyttöön. Miten vakausmekanismin tulee, niin neuvosto sanoo, että mekanismi tulee aktivoida silloin, kun täytyisi taata euroalueen vakaus kokonaisuudessaan. Minä tulen pienestä jäsenvaltiosta ja haluaisin nyt vakuuksia sen suhteen, että jäsenmaat kuten Malta, Kypros, Slovenia otetaan myös mukaan, vaikka... Äh, kiitos. For your speech, madam. Kiitoksia sitten Anni Potimalta minuutti. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Meidän täytyy tunnustaa, että sitten kriisin alun Eurooppa on kuitenkin ollut eturintamassa harjoittaessaan politiikkaa, hyväksyessään toimenpiteitä. Päästäksemme kriisistä on tuettu Kreikkaa, siihen mentiin jo vuosi sitten, ja nyt meillä on vakausmekanismi, joka on pysyvä. Eli eteenpäin on päästy mutta paine kuitenkin markkinoilta on jatkuvaa ja se ei koske pelkästään euroalueen heikompia talouksia. Kaikki tämä osoittaa, että meidän päätöksentekomme on hyvin pirstaloitunut eikä riittävä. Me emme ole pystyneet täysin vastaamaan kriisin tarpeisiin. Me tarvitsemmekin eurooppalaisen kattavan vastauksen kriisiin. Siinä ei saa sivuuttaa jäsenvaltioiden vastuuta. Niitä täytyy kantaa oma vastuunsa ja tervehdyttää talouttaan ja puolustautua markkinoiden iskulta niin, että päästään eteenpäin. Euroopan parlamentti oma päätöslauselmassa hyväksyi tämän muutama päivä sitten niin, että komissio toimisi välittömästi ja tekisi tutkimuksen. Hilda Figu- Rouva Hilda Figueredo, minuutti. Kiitos puhemies. Köyhyyden vastaisen taistelun vuosi on päättynyt. Onko jotain johtopäätöksiä neuvostossa? Ei, koska jos johtopäätöksiä olisi, niin pitäisi todeta, että koskaan köyhyys ei ole ollut näin laajaa, yli kuusi miljoonaa köyhää Euroopassa. Ja mitä päätöksiä sitten joulukuussa tehtiin, jotta voitaisiin taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan? mutta voitot ovat kasvaneet. Ihan sama, mitä Euroopan keskuspankki on tehnyt tai neuvosto tai komissio, mutta meillähän on euroalue. Tässä yritetään nyt kiristää heikompia maita maita, jotka ovat joutuneet kohtaamaan työnantajien ja työntekijöiden protesteja. Me haluamme erilaisen Euroopan. Me haluamme Euroopan, jossa kunnioitetaan työntekijöitä ja puolustetaan myös heidän oikeuksia. Meidän täytyy taistella tämän puolesta. Mikrofoni. Ei, eh, au, näet hieho. Ai siis ei paikalla. No niin. Tunne Kelan, nyt puolitoista minuuttia. president. Kiitos puhemies. Olen iloinen sanoessani, että nyt on 11. päivä, jolloin Viro on ollut eurovyöhykkeen jäsen. Euro, Viro on valmistellut tätä kuitenkin liittymistä lähtien. Ja Viron eurokolikoista päätettiin kansanäänestyksellä jo kuusi vuotta sitten, mutta eurovyöhykkeeseen liittyminen ei ole kysymys vaihtoehtoista. Se on enemminkin valinta suuremman solidaarisuuden puolesta, se, että otetaan yhteistä vastuuta ja aktiivisesti osallistutaan maanosan vakauden kehittämiseen kokonaisuudessaan. Kun on talouskriisin aika, moraaliset arvot ja etiikka ovat nousseet tärkeämmiksi. Me voimme nähdä, että taloudellinen potentiaali itsessään ei ole riittävää hyvin ratkaisevaa on se, että uskotaan siihen, että maat pystyvät täyttämään sitoumuksensa aikataulun mukaisesti ja että maat ovat sitoutuneet vakaviin rakenteellisiin uudistuksiin. Pidän hyvänä sitä, että neuvosto pystyi sopimaan vakausmekanismista, mutta käytännön tapa kasvuun ja vakauteen on ennen kaikkea toteuttaa lopullisesti yhteismarkkinat Ennen kaikkea digitaalinen markkina ja tämä liittyy tiekarttaan, joka liittyy eurooppalaisen yhteismarkkinaan, samoin täytyy myöskin toteuttaa Euroopan digitaalinen agenda. Nämä voisivat todella olla mahdollisuus edistää kilpailukykyä, Euroopan kilpailukykyä maailmassa. Euroopan kansalaiset odottavat meiltä, että teemme kaupankäynnin helpommaksi digitaalisella alueella sellaisilla toimilla kuin elektronisella maksumenettelyllä tai elektronisella identifioinnilla näiden pitäisi olla kattavasti ymmärrettäviä. Yhtenäiset digitaalimarkkinat myöskin mahdollistavat sen, että voidaan kehittää palveluita. Kiitos kollega puheestanne. Odi, keskustelun menettelyssä, olkaa hyvä minuutti. Merci, monsieur le Kiitos herra puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä komission puheenjohtaja. Kaksi ajatusta ensinnäkin tästä pysyvästä kriisinhallintamekanismista ne maat, jotka eivät ole jäsenen euroalueessa, onko sitä kaksi luokkaa, yhdistynyt kuningaskunnat Ruotsi, joka ei halua euroa, ja muut jäsenvaltiot, jotka edustavat hyvin montaa jäsenmaata, ne jotka ovat täällä, saavat erityiskohtelun tässä mekanismissa, nyt ei ole näin ajateltu. Toinen ajatus, haluaisin tehdä kiinnittävän huomiota kansallisiin parlamentteihin. Yksinkertaisessa menettelyssä kansalliset parlamentit eivät ole mukana ellei sitten ratifioinnissa. Esitänkin, että kansalliset parlamentit otettaisiin mukaan kuulemismenettelyyn, koska tässä on ongelma siitä, kuka harjoittaa poliittista valvontaa sitten tässä uudessa mekanismissa, Euroopan parlamenttiko vai kansalliset parlamentit. Ja kun meillä ei ole tässä ulottuvuutta parlamenttilaisessa mielessä, niin emme tiedä, miten tätä mekanismia valvoa poliittisesti. Tätä minä esitän teille. Kiitoksia kollega Roberto Valtieri, minuutti. Grazie, signora. Kiitos. Hyvä neuvoston puheenjohtaja. Minusta on kaksi merkittävää ongelmaa tässä 136 artikla uudistamisessa. Poliittinen institutionaalinen. Institutionaalinen ensinnäkin, että kolmos artikla, joka liittyy SEUteen, liittyy euroalueeseen, ja siinä annetaan unionille yksinomainen toimivalta, mutta kaksi artikla puolestaan edellyttää että sitä voidaan harjoittaa jäsenvaltioiden toimin, jos unioni antaa luvan sille. On aika hankala ymmärtää, kun on kyse määräyksen soveltamisesta, siis sopimuksen soveltamisesta, että se vaatiikin, että sitä itseään täytyy uusistaa. Sitten poliittinen ongelma, tämä yksinkertaistettu menettely, eikä kaksi artiklaa tai 156 artiklan sijaan. Ja siksi Euroopan tulevaisuus on oikeastaan 27 ratifioinnin varassa. Oletteko tietoisia, että yksikin näistä ratifiointiprosesseista ei mene läpi? Olisi aika vaikeaa enää löytää yhteistä säveltä Euroopan unionissa. Ehkä tässä koko euron tulevaisuus on tämän menetelmän myötä vaarassa. Oletteko tietoinen tästä? Kiitos. Ildiko Kaltsus. Kiitos puhemies. Hyvät puheenjohtajat, euron vakauden kysymys, kriisin käsittelymenettelyn ratkaisu ovat olleet tärkeimpiä operatiivisia toimia, joita on sellaisen kasvun käynnistäminen, joka luo uusia työpaikkoja ja samanaikaisesti myöskin vähentää jäsenvaltioiden valtionvelkaa, on asia, josta kaikki jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä. Näiden tehtävien ratkaiseminen ei kuitenkaan voi estää meitä siitä, että eh, me lykkäisimme sellaisten asioiden ratkaisemista ja keskustelua kuin innovaatio, mikä tapahtui joulukuussa. Seuraavassa helmikuun huippukokouksessa on mahdollista se, että syntyy tärkeitä strategisia päätöksiä niin tärkeistä kysymyksistä kuin energia. Unkarin puheenjohtaja valtio on edistänyt tätä asiaa. Tärkeimmät säännöt ovat jo syntyneet viime vuonna. Maakaasun turvallisuusjärjestelmä on syntynyt jo. Nyt on kuitenkin rauhoitettava siitä, että tapahtuu sitä, että energiakokouksen aiheelta vie pohjan äh, se pelko, joka liittyy eurovyöhykkeen vakauteen. Kiitoksia rouva Salavarkos, minuutti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως γνωστόν για δεύτερη φορά στην παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση, η κυβέρνηση των... Kiitoksia. Tässä taloudellisessa kriisissä Yhdysvaltain hallitus kyllä on puuttunut auttaakseen kahta suurta pankkia, jotka menivät konkurssiin ja auttaakseen koko järjestelmää. Tarvittiin 27 miljardia dollaria tämän järjestelmän tukemiseksi. Mutta talous kuitenkin tarvitsi vielä enemmän tukea. Epäröimättä hallitus onkin hyväksynyt sen, että annetaan vielä 600 miljardia dollaria, jotta tästä taantumasta päästään. On selvää, selvää että Yhdysvallat, Yhdysvallat on toteuttanut toisenlaista politiikkaa. Euroalue puolestaan haluaa vain budjettikuria noudattaa. Toisin sanoen, meidän pitäisi jättää enemmän liikkumavaraa, kun joudumme spekulaatioiden kohteeksi.

edes siitä johtaako politiikkaan markkinat vaan politiikka on siirtymässä kaduille se on siirtymässä mielenosoituksiin se on siirtymässä erilaisten ääriryhmien haltuun se on siirtymässä äärioikeistolle ja siksi sosiaalista eurooppaa koskevat kysymykset pitäisi nyt olla komission ykkösasioita mutta mitään ei tapahdu valitettavasti. Uh, One minuutti. Uh, Kiitos puhemies. Niin kuin monet puhujat haluaisin onnitella herra Van Rompuyn ja myös herra Barrosoa siitä, että he ovat olleet proaktiivisia ja ottaneet keinoja käyttöön, jotka toivottavasti tulevaisuudessa toimivat. Me emme voi olla varmoja tässä vaiheessa, toimivatko ne. Jos, niin nämä henkilöt ovat sankareita, jos ei, niin sitten vihollisia. Toivottavasti nyt voidaan taata se, että mm, virheet, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen, eivät tapahdu uudestaan. Mitä minun maahani tulee, niin valitettavasti meidän tuli turvautua tukeen ja tämä liittyy ennen kaikkea huonon hallintoon ja pankkeihin. Meillä tulee olemaan kohta uusi hallitus, toivottavasti se tuo poliittista vakautta. Haluaisin pyytää, että kiinnittäisiin huomiota korkoihin, koska ne ovat aivan liian korkeita. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten Komission puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Ensinnäkin keskustelu on osoittanut, miten monimutkaisesta kriisistä on kyse ja miten monimutkaisia kysyy vastaukset ovat. Sitten haluaisin sanoa niille, siis valtaenemmistölle, joka on samaa mieltä Euroopan ihanteesta ja haluaa eurooppalaisia vastauksia – niin sanoisin, että meidän ei pitäisi jakaantua erimielisyyksien vuoksi, jotka eivät ole ihan kaikkein merkittävimpiä. Kuten joku teistä on todennutkin, haastetta riittää ja jopa on uhkaakin yhdentymisellä tänä päivänä. Keskustelussa on kuitenkin tämäkin uhka tullut esille. Olen kuullut kommentteja, nationalistisiakin kommentteja, jotka totta puhuen ovat aika harvinaisia olleet Euroopan parlamentissa mielestäni. Ne ovat kuitenkin vähemmistönä, mutta kommenttia kuitenkin tehtiin. Siinä halutaan jakolinjoja luoda Eurooppaan niin kutsuttujen rikkaiden, niin kutsuttujen köyhien eurooppalaisten välille. Ja niille, jotka nämä kommentit tekivät, olen aika hämmästynyt niistä, myös vastoin yhteisvastuun henkeä ja haluttaisiin jakolinja luoda Euroopan köyhien ja rikkaiden keskelle. Minä kysyn näiltä, missä te olitte silloin, kun teidän maanviljelijöiden rahoitettiin niin, että pystytte ruokkimaan kansalaisianne? Missä te olitte silloin, kun Eurooppa rahoitti teidän perusrakenteitanne, kun kehitettiin maittenne kilpailukykyä? Where, where were... Missäpäs te olitte, kun Eurooppa tarjosi teille yhtenäismarkkinoita tuotteillenne ja palveluillenne? Missä te olitte silloin, kun Euroopasta tuli perusta vauraudelle ja teidän maittenne nousulle sodan jälkeen? Toisin sanoen, vain itsekäs lyhyen aikavälin ajatustapa voi tukea tämän tyyppisiä Euroopan vastaisia näkemyksiä. Mielestäni tässä on vakava ongelma. Tämä on tullut esille monin otteeseen. Siksi minä vetoan niihin, jotka ovat samaa mieltä Euroopan ihanteesta, että meidän pitäisi olla yhtenä rintamana, yhdessä, löytää kattavia vastauksia. Nimittäin jos haluaa vakavasti toimia, meidän täytyy tunnustaa, että tämä vaatii myös yksimielisyyttä. Joskus ei se helppoa ole, kun meillä on 27 jäsenvaltiota ja 17 jäsentä euroalueessa ja tervetuloa muuten Viro uutena jäsenenä. Ja päätöksentekokaan ei välttämättä ole ihan yksinkertaista, kun noudatamme demokratian periaatteita. Meillä on useita toimielimiä ja 27 demokratiaa. On todellakin edessämme hyvin vaikea tehtävä, siksi minä haluaisinkin vedota – kaikkiin niihin, jotka ovat samaa mieltä eurooppalaisesta ihanteesta, että emme saa joutua harhaan poliittisen suuntautumisen erilaisuuden vuoksi. Me kunnioitamme kovasti teidän näkemyksen sosiaalisesta Euroopasta, mutta täytyy olla hyvin suorasanainen. Mikä on paras tapa tukea hallituksia, kuten Kreikan hallitusta, Espanjan hallitusta tai Portugalin hallitusta, jossa teidän poliittisten perheenne edustajakin on johtamassa. Onko syytä tukea näitä uudistuksia siksi, että siihen täytyy mennä vai siksi, että siinä puolustetaan eurooppalaisia arvoja? Me tarvitsemme rakenneuudistuksia Euroopassa myös työmarkkinoilla. Se on todellisuutta. Jos Papandereulta kysytään tai Zapaterolta tai Sokratesilta, niin näin hän he tekevätkin ja haluavat mennä vielä pidemmällä uudistuksissa. Minä todellakin uskon, että paras tapa tukea näitä urheita pyrkimyksiä, joita kaikki tekevät Euroopassa eri pohjilta, on se, että puhua suoraan ja totuudenmukaisesti nykyisessä kilpailun maailmassa, kun on paineita myös nousevissa talouksista, joko me sopeudumme tai sosiaalinen markkinataloutemme joutuu vaaraan. Minä uskon, että me onnistumme kyseenalaistamasta mitenkään työntekijöiden oikeuksia. Ja vielä kerran, minä niin kyllä vastaan teille hetken päästä. En ole unohtanut tänne. Minä uskon, että on äärimmäisen tärkeää, että noudatamme sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita. Minä totesin eilen ja vahvistan se vielä tänään. Mutta itse asiassa, jos me emme tällaista finanssivakautta luottamusta saa aikaan, niin ei synny luottamusta. Ja ilman luottamusta ei ole kasvua. Ilman kasvua ei pystytä tarjoamaan työllisyyttä kansalaisillemme. Ja Irlannista tulevalle arvon jäsenelle sanoisin, että Irlannin ongelmat, muka luotin euron vuoksi, minäpä sanon teille, Irlannin ongelmat johtuivat vastuuttomasta toiminnasta tietyissä instituutioissa, ettei ollut riittävästi valvontamarkkinoilla Irlannissa. Eurooppa, Eurooppa on nyt osa ratkaisua, se haluaa tukea Irlantia, mutta ei Eurooppa luonut tätä finanssivastuuttomuutta ja käyttäytymistä siellä. Eurooppa on yrittänyt tukea Irlantia. On erittäin tärkeää tiedä, tietää, kenelle kuuluu vastuu. On erittäin tärkeää tietää, että ne meistä, selvästikin enemmistö, jotka uskovat Euroopan ihanteisiin, niin me pystymme kantamaan yhteisesti vastuun. Joku toinenkin totesi täällä, mikä on kunnianhimon taso. No, sanotaanpa ihan selvästi, mikä on komission kantaa. Me haluamme kaikkein pisimmälle menevän vastauksen. Tästä syystä komissio on valmis tukemaan niitä toimenpiteitä, joita jotkut teistä ovat esittäneet. Mutta me elämme nyt tilanteessa, missä me uskomme, että kriisin aikoina, kuten nyt, ja epävakauden aikoina markkinoilla on erittäin tärkeää, että me osallistumme tähän konsensukseen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Erimielisyyttä oikeastaan on ollut myös siinä, miten puuttua kriisiin. Sopimuksen tarkistaminen Komissiossa me totesimme alusta alkaen, me olimme sitä mieltä, että olisi mahdollista te- saada aikaan myös pysyvä mekanismi ilman muuttamatta sopimusta, mutta jos yksikin jäsenvaltio, tässä vaaditaan yksimielisyyttä, selvästi olisi sanonut, että tarvitaan uudistusta, tarkistamista sopimuksiin. Ja koska meidän mielestä on erittäin tärkeää saada pysyvä mekanismi, vakauttamiseksi, niin olimme rakentavassa hengessä ja tukemassa sitä, että tällainen rajoitettu tarkistus tehdään sopimuksiin. Olisi täysin virheellistä olla erimielisiä tästä, koska me haluamme vahvistaa vakautta, niin mielestäni on tärkeää, että me pääsemme yksimielisyyteen tästä sopimusten rajallisesta tarkistamisesta. Joku haluaa mennä pidemmälle. Minä itse menisin pidemmälle siinä, miten yhteisömenetelmää syvennettäisiin ja laajennettaisiin. Meidän täytyy olla tässä kuitenkin vastuullisia näinä aikoina, niin että meillä olisi mahdollisimman korkein yhteinen nimittäjä eikä alhaisin yhteinen nimittäjä käytössä. Siksi totean vielä kerran, että jotkut esitykset, joita on tehty, ovat sellaisia, jotka ovat hyviä, mutta eivät nyt välttämättä saa aikaan konsensusta. Komission täytyy tässä tarkkaan kuunnella myös osallistuessaan konsensukseen. Valvasti kaikki haluavat osallistua tähän, uskon sen. Ei tässä jaeta rikkaisiin tai köyhiin, vanhoisiin tai uusiin keskukseen tai raja-alueisiin. Kaikilla on sama arvonsa Euroopan unionissa. Ja se, että syrjitään jäsenvaltioiden kesken, se on vaarallista ajattelutapaa Euroopan hankkeessa. Miten pitäisi tehdä sitten? Meidän pitäisi vaatia, että kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat haavoittuvammassa asemassa, että tekevät kaikkensa luottamuksen aikaansaamiseksi taloudessa. Makrotaloudellisen vakauden myötä, budjetin vakauttamisen myötä, rakenneuudistuksiin. Tämä on äärimmäisen tärkeä varsinkin nyt. Emme auta heitä, jos väitetään, että eivät muka voi tätä toteuttaa. Emme niin muuten auttaa. Sitten ne maat, jotka ovat paremmassa jamassa, heidän pitäisi osoittaa yhteisvastuuta näillekin maille. Mielestäni äärimmäisen tärkeää, että meillä on hyvä vastaus euroalueella, ettei niin kuin joskus on käynyt totta puhuen, että ei jälkikäteen vaan etukäteen annetaan kunnon vastaus päättäväisesti myös euroalueella ja koko Euroopan unionissa. Ei pelkästään lausuin noin, vaan toimien. Se on tärkeää. Se on kyse uskottavuudesta. Ei pelkästään puheita, vaikka nekin ovat tärkeitä, vaan tärkeää on toimia. Kaiken kaikkiaan meidän pitäisi sitoutua vahvempaan hallintoon euroalueella ja unionissa laajemminkin. Tätä markkinat vaativat meiltä. On kyse käsitystavasta, miten me teemme päätöksiä, miten me myös sitten täytäntöönpanemme niitä. Tässä tarvitaan vahvempaa hallintoa euroalueella ja yhteisempää talouspolitiikkaa koko unionissa. Periaatteessa kaikkien meidän pitäisi noudattaa solidaarisuuden ja vastuukannon periaatteita. Ei ole kyse pelkästään vastuusta, myös yhteisvastuusta on kyse, eikä pelkästään yhteisvastuusta, vaan myös vastuusta. Vain näin voidaan saada aikaan vakautta, ja se on perusta vauraudelle. Kiitos. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia, herra komission puheenjohtaja. Seuraavaksi puheenjohtaja Van Rompuy, olkaa hyvä. Monsieur chers collègues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin aloittaisin myönteisessä hengessä. Olen pahoillani, että joskus olen myönteinenkin sanoissani. Ensinnäkin talouskasvu on paljon voimakkaampaa nyt kuin uskottiinkaan muutama viikko tai kuukausi sitten. Paljon vahvempaa. Joissakin maissa työttömyys on laskemaan päin. Kuka olisi tätä voinut uskoa 2008 tai 2009? Euroopan unionissa yleisesti ottaen kokonaisuudessaan 2010-2011 alkaen työllisyys kasvaa uudelleen kriisin jälkeen ja kasvu on suurinta sitten vuosikymmeniin. Ja Tätä ei olisi uskottu muutama kuukausi sitten, mutta kuitenkin näin nyt on käymässä. Ja sitten toiseksi, totta kai elämme kriisissä, mutta ainakin 17 maan kesken meillä on yhteinen valuutta ja nyt se on sikäli vakaata, että 1,30 on suhde dollariin. Ja se on jopa kasvanut puolitoista prosenttiyksikkö. Kukaan ei olisi uskonut tätä, kun väitettiin, että euro on vaarassa. Verrattuna muihin valuuttoihin, niin meillä on myönteinen vaihtokurssi ja, ja suuriin maihin verrattuna myös meillä oikeastaan vain puolet alijäämää. Eli huolimatta ongelmista euro on vakaa valuutta. Minä haluaisin tätä vielä tähdentää ennen kuin rupean puhumaan mistään muusta. Totta kai me olemme hyvin tietoisia siitä, että täytyy mennä vielä pidemmälle. Mutta on hyvä kuitenkin muistaa, kuten totesin viime kerrallakin parlamentissa ollessani, hyvät kollegat, euroalueen kriisi, se on enemmänkin kuin vain euron tai euroalueen kriisi, me aloitimme sen ilman, että oli kunnollisia välineitä. Me joudumme suoraan sanoen yhtäkkiä lonkalta vetämään näitä välineitä. Tämä on yhteistä vastuunkantoa, mutta se osoittaa myös sen, että me emme välttämättä toimineet niin nopeasti kuin olisi ehkä alusten uskottu. Emmekä menneet niin nopeasti eteenpäin kuin olosuhteet vaativat, mutta ei ollut alussa yhtään mitään. Meillä oli vakaus- ja kasvusopimus, jota ei edes noudatettu. Ei harjoitettu makrotaloudellista valvontaa. Eikä meillä ollut kriisimekanismia, ei tilapäistä eikä pysyvää. Eikä meillä ollut voimakkaita instituutioitakaan rahoituksen valvomiseksi. Me joudumme kaiken keksimään täydessä kriisissä ja se on tulosta yhteisestä vastuunkannosta. Jotkut teistä totesivat, että tämä on liian vähän ja liian myöhään. Too little and too late. Se, kun meillä nyt ei ollut oikeastaan mitään välineitä tai hyvin vähän, niin emme välttämättä ikään kuin pystyneet olemaan tilanteen tasalla, mutta pikkuhiljaa askel askeleelta olemme päässeet eteenpäin. Tässä se selitys. Toiseksi ottaisin esille seuraavan seikan, nimittäin jotkut teistä täällä totesivat, että joo, mutta kriisiä ei pystytä hallitsemaan, kun katsotaan markkinoiden kehittymistä. Mutta kuitenkin samaan aikaan tässä samassa tuoksinassa jotkut ovat jopa sanoneet, että ei markkinat voi teitä myöskään ruveta sanelemaan ja komentamaan. Siis täytyy nyt puolta yhtä kantaa tai toista, mutta aina se ei vaikuta kovin johdonmukaiselta. Entäpä sitten nämä toimenpiteet, joihin on lyhdytty? Totta kai nämä uudistukset ensinnäkin jäsenvaltioissa, eikä pelkästään niissä, joissa ongelmia on ollut, vaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tarvitaan uudistuksia, jotta voidaan työllisyyden potentiaali ja kasvupotentiaali saada liikkeelle. Joskus toimenpiteet ovat kivuliaita. Totta kai joskus tässä tarvitaan äärimmäistäkin työtä, jotta voidaan oikeudenmukaisesti ponnistelut jakaa. Mutta muistuttaisin teille, että jotkut maat, jotka, jotkut suuretkin maat, jotka ovat nopeammin pääsemässä kriisistä ovat hyväksyneet toimenpiteitä jo neljä, viisi, kuusi vuotta sitten ja hyvin ankaria toimenpiteitä. Ja nyt vastustusta on ollut varmasti sosiaalisesti, mutta se on tuottanut hedelmää. Vaikutuksia on syntynyt kasvussa ja myös työllisyyden kohenemisessa. Vaikeista ajoista täytyy päästä eteenpäin, mutta se edellyttää vielä enemmän uurastamista, jotta se olisi myös oikeudenmukaisesti jaettua. Meillä on hyviä esimerkkejä tästä Euroopan unionissa, eli tämä on hyvä lähestymistapa. Me tarvitsemme uudistuksia jäsenvaltioissa. Totta kai uudistuksia tarvitaan myös Euroopan unionissakin ja varsinkin euroalueessa. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että mahdollisimman nopeasti voidaan saada aikaan taloudellista hallintoa. Meillä on työryhmä sitä varten, siitä on keskusteltu komission keskustelun ja esitysten pohjalta myös parlamentin kanssa. Aina tässä noudatetaan yhteispäätösmenettelyn henkeä, mikä on äärimmäisen tärkeää. Jos käy välttämättömäksi mennä vielä pidemmälle euroalueella – ja siinä, että lähennetään taloudellista kehittymistä tai politiikkaa, niin mentäköön. Jos maat pääsevät yksimielisyyteen euroalueessa siitä, niin ei pidä vain miettiä asiaa, vaan täytyy myös työstää sitä niin, että jotain saadaan myös aikaan muutamina viikkoina ja muutamina kuukausina edessämme, mutta tässä täytyy mennä vielä pidemmälle euroalueella kuin mistä on päätetty työryhmässä – ja mitkä on nähtävissä myös komission esityksissä. Nimittäin todellakin, kun meillä on yhteinen valuutta, me tarvitsemme myös huomattavasti enemmän yhteistä talouspolitiikkaa ja yhteistä kehitystä taloudessa, niin että se olisi rinnakkaista kaikissa euroalueen maissa. Olemmeko unohtaneet rakenteellisen talouskasvun? Emme. Tästä syystä täydessä kriisissä maaliskuussa me päätimme Eurooppa 2020 strategiasta – siitä me keskustelemme täällä muutaman päivän päästä myös helmikuisessa Euroopan neuvostossa muun muassa energiasta, innovaatiosta, koska kun ajatellaan kaikkia niitä ongelmia tässä kriisin tuoksinassa, niin emme saa unohtaa myöskään pitkän aikavälin näkymiä, rakenteellisia kasvun näkymiä ja työpaikkoja. Aivan lyhyellä aikavälillä olemme valmistelemassa myös kattavaa lähestymistapaa, jolla vahvistetaan näitä välineitä, jotka luotiin 2010, niin että voidaan lieventää kriisiä. On siis meillä aika iso asialista, joka on hyvin selkeäkin. Voidaanko mennä vielä nopeammin eteenpäin? Kyllä. Mutta minä totesin teille, että tässä on kaksi estettä. Tai oli kaksi estettä. Ensinnäkin, että me jouduimme kaiken keksimään tyhjästä. Ja kun elämme kerran demokratiassa, niin tarvitaan myös yhteisymmärrystä 27 jäsenvaltion kesken. Hyvät kollegat, se mikä nyt tukee Eurooppa-hanketta edustaa enemmistöä parlamentissakin. Ei tässä pidä ollenkaan pelätä sanomassa sitä, että se on kaikkien eurooppalaisilta. Mutta täytyy myös tunnustaa, että yhä enemmän on jakautumista niiden välillä, jotka tukevat Eurooppaa, ja jotka eivät tue. Mutta minusta tärkeää on se, että huolimatta kaikista ongelmista, että kurssi pidetään oikeaan suuntaan, että suuntautuminen säilyy samana. Se on eri, paljon tärkeämpää kuin erimielisyydet. Tämä yhteinen tahto mennä samaan suuntaan Eurooppa-hankkeessa, se on olennaisinta. Se todistettiin myös joulukuisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Tästä syystä tämä vähittäisen lähestymistavan myötä askel askeleelta päästään perille. Minä olen vakuuttunut, että olemme nyt oikeassa kurssissa. Minä uskon, että on yhteistä tahtoakin ja olen vakuuttunut, että kyllä me onnistumme. Kiitos. Thank you. Thank you. Kiitoksia herra puheenjohtaja tästä puheenvuorosta. Eurooppa-neuvoston kokous on seuraavaksi 4. helmikuuta. Sen jälkeen totta kai myös helmikuussa kuullaan myös tästä herra Van Rompeltä. Tämä keskustelu päättyy tähän ja ennen seuraavaa kohtaa keskusteluissamme nimittäin puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelma kahden minuutin tauko, kaksi minuuttia vain.